kun tällä hetkellä komissio, EFSA ja jäsenvaltioita ja teollisuuden edustajat ovat ryhtyneet yhteistyöhön, jotta saadaan enemmän vähäriskisiä aineita markkinoille. Viljelijät voivat käyttää torjunta-aineita ja tuottaa laadukasta ruokaa sitten kestävämmältä pohjalta. Sääntöjen hyväksyminen ei pelkästään vaikuta määriin, vaan viljelijöillä myös, on aineella myöskin parempi toksikologinen profiili. Tämä auttaa vähentämään riskejä, jotka liittyvät torjunta-aineisiin. Olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että torjunta-aineen kestävän käytön pitäisi olla in, olennainen osa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Olette varmaan huomanneet, että tällaiset säännökset otettiin mukaan komission ehdotukseen. Kannustaisin teitä tukemaan komission ajatusta tässä suhteessa. Viisi vuotta on kulunut siitä, kun jäsenvaltiot omaksuivat ensimmäiset kansalliset toimintasuunnitelmat. Nyt jäsenvaltioiden velvollisuutena on uudelleen tarkastella ja korjata suunnitelmia, mikäli tarpeellista on. Komissio aikoo laatia vielä toisen kertomuksen parlamentille ja neuvostolle, jossa tarkastellaan direktiivin täytäntöönpano vielä myöhemmin tänä vuonna. Siinä analysoidaan sitä, kuinka korjatut kansalliset toimintasuunnitelmat pystyvät korjaamaan niitä ongelmia, joissa niissä on ollut. Siellä on myöskin yhteenveto niistä kokemuksista, joita jäsenvaltioista on saatu, kun on pistetty kansallisia tavoitteita täytäntöön, kun on pyritty vähentämään riskejä, niitä vaikutuksia, joita todetaan on. Arvon jäsenet, jälleen kerran kiitos mietinnöstänne. Uskon, että kaikki olemme samaa mieltä siitä, että torjuntaiden kestävää käyttöä koskeva direktiivi on erittäin tärkeä osa laajempaa kestävän maatalouteen pyrkivää tavoitetta hiljattain julkaisimme pohdinta-asiakirjan, joka liittyy Eurooppaan tulevaisuuteen vuoteen 2030 mennessä. Siellä peräkuulutetaan olennaista merkittävää muutosta siihen tapaan, jolla tuotetaan ja kulutetaan elintarvikkeita. Direktiivin täytäntöönpano, joka liittyy torjuntaiden kestävän käyttöön, tulee merkittävältä myötä vaikuttamaan tässä työssä. Voin vakuuttaa teille, että komission palvelut tulevat vertailaisesti tutustumaan teidän mietintönne suosituksiin monilla osa-alueilla. Kuten kuultiin, komissio on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta voidaan puuttua esitettyihin ongelmiin. Olemme sitoutuneita ja valmiita varmistamaan sen, että direktiivin täydellinen täytäntöönpano työ jatkuu jäsenvaltioissa niin, että niin kauan kuin näistä tavoitteisiin on päästy. E paljon kiitoksia hyvä komission jäsen. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheen vuorot Olemme hiukan myöhässä, joten en ota vastaan sinisiä kortteja tällä hetkellä. EPP-ryhmä, edustaja Florence, puolitoista minuuttia. Pyytäisin, että kunnioitetaan aikarajoja. Puhemies, hyvä komission jäsen, monet kiitokset. Voin vain tukea tätä paperia Minua miellyttää mietinnön painopiste. Yksi asia on hyvin tärkeä, nimittäin kysymys koulutuksesta niille, jotka näitä ruiskutuslaitteita käyttävät. Minä itse olin mukana joulukuussa tällaisessa koulutuksessa, vaikka minulla on yritykseni kaksi muutakin henkilöä, jotka käyttävät tätä laitteita. Tämä on hyvin tärkeää. Myös se, että edelleen kehitetään kasvinsuojelutekniikkaa. Te puhuitte siitä. Minä voin viljellä vain suositella sitä, mutta haluaisin kiittää esittelijää. Hän on todellakin laittanut tekstiin sydänverensä ja on aika, aina aika on myöskin toiminut hiukan epätavallisella tavalla. Me puhumme todellakin kestävästä torjuntaan käytöstä. Mä puhun nyt ympäristö, maatalouspolitiikasta enkä pohjaveden saastumisesta, mutta jos haluan, puhumme pohjaveden saastumisesta, sanon, että niin kauan kuin te kaikkia me yhdessä ostamme halpaa lihaa, Silloin ei pidä ihmetellä sitä, että faktat ovat yksinkertaisia. Isäni tilalla oli 80, minun tilallani on nyt 200 ja seuraava sukupolvi siellä on 3000 sikaa. Jos te pidätte tätä kestävänä maataloutena, silloin emme ole samalla linjalla, mutta muuten toivotan menestystä teille komissiolisen. Pysykää tiukkana myös neonikotinioidien tapauksessa. On tärkeää, että nyt 20 poikkeusta hyväksytte te, silloin ne maat, jotka ovat kieltäneet neonikotoneina, joutuvat ongelmiin ja muut sitten voivat olla paljon menestyksekkäämpiä kilpailussa ja se ei ole hyväksyttävää. Demokraatis. SND-ryhmän puolesta edustaja Pots, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo. Je spravodajka Jyty Kytalan připravila vynikající zprávu. Je zřejmé, že parlament i komis... Minusta on erinomainen mietintö komissio ja parlamentti tekevät työnsä ja näinä kuuden voidaan sanoa jäsenvaltioista. Kasvinsuojelu on vuodessa 2014 siihen on, siihen on pystytty saamaan kestävää käyttöä aikaa, mutta kun jäsenvaltiot ovat kuitenkaan täyttäneet niin velvoitetaan voimaan puhua satuja siitä, mitä tämä merkitsee. Me emme halua viedä pois viljelijöiltä välineitä, vaan saada aikaan sellaisten välineiden käyttöä, joka on hyväksi meille ja ympäristölle. Kemialliset torjunta-aineet ja antibioottien käyttö, niiden pitäisi olla vihoviimeinen väline eikä mikään perusta eurooppalaiselle maataloudelle. Siksi minusta on vahinko se, että komissio ei ole hyväksynyt parlamentin vaatimusta, että nopeasti voitaisiin saada hyväksyttyä vaihtoehtoisia runtaneita. Eli me puhumme usein turvallisuudesta, mutta meillä on kuitenkin aikapommi ympäristössämme eikä mikään tule suojelemaan tältä aikapommilta, eivät mikään rajat, eivät mitkään muurit. Meidän pitää todeta, että nykyinen maatalouden harjoittaminen ei ole kestävää. Jos me haluamme muuttaa jotakin, kysymys on silloin hallitusta prosessista, joka ei vahingoita ketään, ei viljelijöitä, ei ympäristöä eikä kuluttajia. On tärkeää, että päästään eteenpäin. Mä... Kiitoksia Alderyhmän puolesta. Edustaja Aittimen puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Arvon komission jäsen. Tulkainen kestävä käyttöä koskevassa mietinnössä tai direktiivissä puhutaan hyvin paljon vesien suojasta. Tämä on tärkeä asia, koska täytyy estää sitä, että haitallista päätyvät vesiin. Mietinnössä viitataan mietinnössä osoitetaan sormella maanviljelijöitä ja kerrotaan heille, mitä heidän pitäisi tehdä. Minä haluaisin osoittaa sormella meitä itseämme, koska hyvin paljon eurooppalaisia sääntöjä, jotka tekevät integroidusta vesien hoidosta vaikeaa. Voi mainita muutaman niistä. On äärimmäisen tärkeää ensinnäkin, että vesi on puhdasta, niin että sairauksia ei pääse leviämään. Olemassa erilaisia innovaatioita, jotka voivat parantaa veden puhdistamista. Euroopan lainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollista näitä innovaatioita ja tuottamista. Toinen asia on maaperän suojelu, maaperän terveys. On tärkeää, että nitraattidirektiivi eh, on hankalaa, että nitraattidirektiivi edistää pikemminkin keinolanteiden käyttöä kuin luonnonlanan käyttöä. Nyt on liian vähän annettu maatalouden maatalouspolitiikassa maatalouden viherryttämistä varten lupamenettelyt ja mikroorganismien ja torjunta-aineiden lupamenettelyt ovat sellaisia, että paljon enemmän pitäisi kiinnittää huomiota lain ma- maatalouteen ja varmistaa se, että voidaan riittävästi puuttua ongelmiin, mikäli havaitaan, että jotain että on päästy liikaa luontoon. Per il gruppo della GUE un minuto. GUE-ryhmän puolesta. Häsikän puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kestävyys torjuntaiden käytössä. Ne ovat kaksi sanaa, jotka eivät oikein kulje käsi kädessä. Myrkky ei ole kestävää toimintaa, myrkkyn käyttö kestävää toimintaa ympäristöön pääsee ja elintarkeen pääsee ja kehoihimme pääsee enemmän myrkkyjä. Maatalous on likavesiä ja maaperää ja haittaa ongelmia ihmisten terveydelle ja biodiversiteetille. Journal Biological Conservation totesi, että 40 prosenttia kaikista hyönteisistä on kolmessa sukupuuttoon. Esimerkiksi koppakuoriaiset, leppäkertut ja peroset ovat vaarassa. Ja täällä tulee olemaan seuraamuksia muutenkin biodiversiteetille ja myöskin siihen, mitä me syömme. Esimerkiksi hiiret, kalat ja monet vesieläimet ovat vaarassa. Ja kyse on siitä, miten me tuotamme elintarvikkeita. Teollinen intensiivinen maatalous tuhoaa ekosysteemiemme. Näin tutkimuksesta on todettu. Nyt pitäisi muistaa, että biodiversiteetin yksin suurin vihollinen on maatalous. Kuinka voidaan sitten kestävällä tavalla käyttää torjunta-aineita? Kuinka voimme toimia niin, että todellakin turvallisia ja luomutuotteita ja niiden valmistamista voidaan edistää? Maatalous on hyvin kaukana tästä tavoitteesta. Katson, että eurooppalaisten maataloustukiaisten pitää kerta kaikkien loppua. Niitä ei pidä enää antaa. Osling, prego, due minuti per il gruppo di... Edustaja Osling, kaksi minuuttia vihreästä, olkaa hyvä. Ja... Hyvät kollegat, minusta tämän mie- mietinnön otsikko on jo harhaanjohtava. Ei ole olemassa mitään kestävää torjuntaneiden käyttöä. Sitä, mitä pitäisi käsitellä, oli siis se, miten luovutaan torjuntaneiden käytöstä. herra komission jäsen aivan oikein viittasitte siihen, että jäsenvaltioiden olisi jo aikaistunut laatia suunnitelmia turun käytön vähentämiseksi, onko mitäkin, jotakin tapahtunut, ei, vain kaksi jäsenvaltiota ylipäätään täyttää raportointivelvoitteensa ja tekee suunnitelmia käytön vähentämiseksi. Mitä jäsenvaltiot sen sijaan tekevät, kollega puhui siitä, neonikotioineja käytetään erinäisissä jäsenvaltioissa, vaikka on olemassa eurooppalainen kielto. Se ei ole kestävää, se on skandaali ja on todettava, että voidaan kysyä, onko lainsäädäntö mikään arvoista, jos on jäsenvaltioita, jotka yksinkertaisesti ovat piittaamatta siitä. Me olemme käyneet keskustelua glyfosaatista ja tulemme käymään sitä vastaisuudessakin mitä vaikutuksia sillä on, pitäisi vähentää käyttöä, mutta samaan aikaan kuitenkin glyfosaatin käyttö lisääntyy joissakin jäsenvaltioissa, vaikka on olemassa vaihtoehtoja luonnonmukainen viljely tekee, osoittaa sen, että on mahdollista viljellä ilman kemiaa. Glyfosaatista voidaan luopua, pitää käyttää mekaanisia menetelmiä, pitää saada asianmukaista vuoroviljelyä ja tätä kautta voidaan löytää ratkaisuja. Mutta tätä ei tehdä, koska on olemassa sellaisia voimakkaita tahoja teollisuudessa, jotka haluavat edelleen myydä torjunta-aineita ja saada tällä harjoitettua hyvää liiketoimintaa. Eilen julkaistiin selvitys, joka osoittaa sen, että lajien katoaminen on todella dramaattista. Ei ole enää aikaa miettiä sitä, voimmeko jossakin vaiheessa hiukan vähentää torjuntien käyttöä. Meidän täytyy luopua niistä. En voi enää odottaa sitä, että yli 70 prosenttia hyönteistä katoaa. Tämä on ekologinen katastrofi, joka parhaillaan on tapahtumassa. Euroopan unionin pitää ottaa vastuuta, se ei sitä kuitenkaan valitettavasti tee. Ja siksi meidän ei pidä keskustella jostakin pikkuasioista, täsmällisestä viljelystä tai vastaavasta. Se ei ole mikään ratkaisu. Se, että käytetään hiukan parempaa tekniikkaa, ei. Pitää puhua siitä, miten todella päästään ulos tästä torjuntainen loukusta. Se on tärkeää ympäristölle ja kuluttajille ja maataloudelle. Grazie. Onorevole Dornano, prego. Edustaja Dornano, yksi minuutti. Olkaa hyvä, EFDD. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Ranskassa monet viljelijät ovat saaneet myrkytyksen torjunta-aineista. Monet syyttävät nykyisin valtiota siitä, että se on sulkenut silmänsä tältä kansanterveysriskiltä, joka on täysin ennalta näkemätön. Äh, presidentti Macron on todennut, että eräät äh, torjunta-ainetuotteet eivät ole vaarallisia. Tämä on aiheuttanut hirvittävän järkytyksen Ranskassa äh, vastuuttomuus on hyvä tuoda esiin. Eurooppalaiset tavoitteet ovat hulluja aivan aloittain tuosta seutsumuksen äh, artiklasta 39, joka puhuu yhteistä maanviljelystä, mutta ei mainitse lainkaan terveyden suojelua. Meillä on joka päivä viljelijän itsemurha Ranskassa, ja tämä johtuu siitä, että Euroopan unioni on sanellut meille lyhytnäköistä tuottavuuspolitiikkaa. Tämä on pöyristyttävää, ja samaan aikaan kemikaalialan suuryhtiöt ansaitsevat miljoonia. Tämä ei ole mahdotonta, on mahdollista sitä vastoin luopua näiden aineiden käytöstä. Kiitoksia. Edustaja Scotta, ENF, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Vaikka Jaan esittelen kannan siitä, että on tarpeen vähentää ähm, torjunta-aineen vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, meidän täytyisi tehdä nämä toimet kansallisella tasolla. tässä äh, vuoden 2009 direktiivi tai YMP eivät ole kyseessä. Torjunta-aineiden käyttö on mukana nykyisessä yhteisessä maatalouspolitiikassamme ja äh, meillä on yhä paljon sellaista torjunta-aineiden käyttöä, joka saattaa aiheuttaa äh, ongelmia vuoden 2009 128 direktiivin mukaisesti. Tällainen radikaali muutos saattaisi hoitaa hyvin suuria byrokraattisia taakkoja. Meidän pitäisi mitata näiden muutosten vaikutukset. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi pohjata kaikki päätökset kansallisella tasolla siihen, mikä on kaikkien tehokkain mahdollinen tapa toimia. Kiitos. Me olemme kuulleet nyt kaikkien poliittisten ryhmien puheenvuorot. Siirrymme äh, muihin puhujiin. Edustaja Linssa, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Se, että on luotettava hyväksymenetelmä ja että käytetään kestävästi kasvintuotantoa suojeluaineita ovat asioita, jotka kulkevat kädessä. Vuoden alussa me saimme eri, liikkeelle tämän erityiskertomuksen ja nyt olemme ottaneet lisäaskeleen kestävää käyttöä kohtaan. Itse olen kasvanut maatilalla, olen käyttänyt kasvinsuojeluaineita ja siellä miksi että miten on tärkeää on se, että nämä käytetään oikealla tavalla. Olen vakuuttunut siitä, että vastuullinen kasvinsuojeluaineiden käyttö on se, mitä voidaan, mikä on kaiken mittapuu. Se, että on aineita, jotka ovat riskittömiä, ovat tärkeä tapa edistää näiden, näiden käyttöä oikealla tavalla. Koulutus on tärkeä, viljelijöiden täytyy tietää, miten ne pitää toimia. Saman aikaan yksityistä käyttöä pitäisi rajoittaa. En ymmärrä sitä, että näitä käytetään vain siksi, että talon omistaja saa helposti aikaan sellaisen nurmikon, joka vastaa hänen odotuksiaan. Kuten päinvastoin kollega Hoisling, minä uskon, että digitaalisuutuminen teknistyminen maataloudessa on hyväksi ja johtaa myös siihen, että käytetään vähemmän näitä torjunta-aineita. Kollega Hoisling ei puhu siitä, että myöskin luomumaataloudessa on ongelmiksi kuparin käyttö luomuviljelyssä ja se, että saadaan myöskin huomattavasti pienempiä satoja luomuviljystä, joten kysymys on myöskin ravinnon saatavuuden varmistamisesta. Se on myös tärkeä kysymys. Andrie, c'è una blue card? Teille on sinisen kortin kysymys. Edustaja Lintz, teille on sinisen kortin kysymys. Pieni hetki, edustaja Andrieu. Edustaja Scott Cato, voitte esittää kysymyksen. Dove? Scott. But it's fine. Kiitoksia puhemies. Herra Lins kritisoi kollegaani Martin Hoisli ja sanoo, että kupersulfaatti on vaarallinen aine, mutta sitä ei voi millään tavalla verrata vaarallisiin torjuntaineisiin, jotka kylvävät tuhoa maaseudulla. 57 prosenttia perheistä on kuollut viimeisten vuosikymmenten aikana. Eikö hän ymmärrä, että mikä meidän suojele näitä pölyttäjiä? Kohta ei enää ole meilläkään ruokaa. Mekin olemme kohta uhanalaisten lajien listalla. Kiitoksia. Voitte vastata edustaja Lins, olkaa hyvä. Kiitos. Tämä ei ole mikään kysymys, vaan oikeastaan kommentti. Minusta on tehtävä ero sen suhteen, mitä käytämme, miten sitä käytämme, Kysymys on aina siitä, että annostus on olennaista. Ja on suuri ero siinä, käytämmekö neonikotioideja vai glyfosaattia tai hyönteiden torjunta-aineita tai sienten torjunta-aineita. On tehtävä selkeitä eroja tässä. Näyttää siltä, että kaikki kollegat eivät aina ymmärrä tätä. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoronsa edustaja Andrieu, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. monsieur le commissaire. Äh, kiitoksia puhemies. Äh, kahdeskymmenesviides päivä tammikuuta valtionpäämiehet päättivät lopultakin siitä, että loisimme harmonisoidut riskiindikaattorit. Tämä on erittäin hieno asia. Mutta samaan aikaan äh, kahdeskymmenesviides päivä tammikuuta 28 jäsenmaan edustajat eivät pystyneet hyväksymään ähm, ohjaavia linjoja, jotka komissio oli esitellyt pölyttäjien suojelemiseksi torjunta-aineilta. Mikä nyt todellisuus on? Todellisuus on se, että vuodesta 2013 lähtien 25 kertaa komissio on ehdottanut tekstiä, joka voisi suojella paremmin pölyttäjiä torjunta-aineilta. On totta, että 40 prosenttia hyönteisistä on viimeisen vuosisadan aikana kadonnut ja nyt tietyillä Euroopan unionin alueilla pölyttäjien kuolleisuus on 90 prosenttia. Torjunta-aineiden käyttö on syynä tälle niiden liiallinen käyttö. Ja on aivan totta, että jäsenmaat piilottelee vielä tällaisen pseudo-eurooppalaisen päätöksen taustalla, joka ei ole sitä eikä tätä. Todellisuus on se, että äh, kestävä torjunta käyttö ei toteudu riittävästi, erityisesti vaihtoehtoisten tuotteiden kohdalla. Todellisuutta on se, että valtion päämiesten pitäisi nyt luopua tekopyhyydestään torjunta-aineiden suhteen, ja ne eivät saisi enää näille suurille maatalouden ja kemian alan suuryrityksille punaista mattoa antaa. Meidän pitäisi vaatia, että jäsenmaat äh, tekevät tiliä siitä, äh, kuinka toimivat ja että komissio ryhtyy rikkomusmenettelyihin. Me olemme tämän 500 miljoonalle eurooppalaiselle kansalaiselle velkaa. Kiitoksia. Edustaja Müller, yksi minuutti, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, kestävälle maaltaudelle integroitu kasvinsuojelu on olennaisen tärkeä ja se pitäisi paremmin toimeen tästä mietinnössä esitetään oikea hyvä viesti. Kuitenkin häiritsee se, että tänne on vakitunut menetelmä, jossa käytetään yhtä tutkimusta ja sitten tehdään maatalous yksinomaan vastuulliseksi hyönteisten määrän vähentymisestä. Tämä ei kyllä vastaa minusta tasoa, joka tässä talossa pitäisi vallita. Minusta kollegojen tulisi pitäytyä faktoissa. Fakta on, että tässä selvityksessä puhutaan 27 vuoden ajanjaksosta, jossa on ollut 63 mittauskohtaa, joista osa on mitat, mittausta ovat yhden kerran joissakin kolme kertaa. Siksi tämä tilastollinen arvo on kyseenalainen. Totta on se, että maatalouden käytännöt voivat olla vain yksi syy monien joukossa. Tämä on huolestuttavaa ja on tehtävä lisää tutkimusta asiassa. Uskon, että Koko yhteiskunnan tehtävä on suojella lajeja. Sitä täytyy tehdä kaikille velvoiteva tehtävä. Se lähtee liikkeelle yksittäistä henkilöistä. Se, että on olemassa tällaisia kukkaniittyjä ja helppohoitoisia kivitarhoja. Edustaja Rivasi, olkaa hyvä. Mikrofon. Oui, voilà. Merci, monsieur. Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi eh, tämä vuoden 2009 direktiivi. Eh, se koski torjuntoaineiden käyttöä kestävällä tavalla. On totta, että tässä oli perusteltu pyrkimys johdonmukainen sellainen. Tämä rohkaisi vähentämään torjuntoaineiden käyttöä ja tämä eh, rohkaisi myöskin löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Mutta komission mukaan arviointi aiheesta on kolme vuotta myöhässä. Ja huomaamme myöskin, että tämä on todellinen epäonnistuminen siksi, että kun tarkastelemme Euroopan ympäristöviraston tietoja. Se toteaa, että 10-20 prosenttia torjunta-aineiden käyttö on kasvanut. Ja samaan aikaan ja aivan päinvastoin kun kollegat sanoivat, me huomaamme, että biodiversiteetti äh, on kärsinyt selkärankaisia katoaa, tämä vaikuttaa ekosysteemiin, tämä vaikuttaa lintuihin. Mitä me oikein haluamme? Haluammeko me tuhota elämän? Tässä huomaamme, että komissio ja tuo kertomus ovat erittäin selväsanaisia. Tämä on aivan selvää. Meidän täytyy rohkaista vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, investoida niihin, investoida kestävään maatalouteen. Ja se tarkoittaa sitä, että me käytä mitään kemiallisia torjunta-aineita. Tämä on tärkeä hyvä komission jäsen, eikä jokin päinvastainen. Kiitoksia. Edustaja Pedicin yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Me olemme mitä mieltä, että tämä äh, mietintö on hyvä, sillä tässä pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä ja myöskin äh, ympäristöä niiltä riskeiltä, joita torjuntainen käyttö aiheuttaa. Kuitenkin voisimme parantaa tekstiä sillä tässä puhutaan kestävästä torjuntainen käytöstä, mutta ei katsota koko torjunta-aineiden elinkaarta, äh, niiden tuomisesta markkinoille – lähtien ja niiden jäämiä elintarvikkeissa. Meillä on myöskin torjunta-aineita, jotka ovat äh, kopioita, väärennöksiä ja muita ongelmia, jotka liittyvät näihin aineisiin. Ja saman aikaan meillä on normeja viljelijöillemme. Emme voi luoda tällaista tilannetta, että äh, omat viljelijämme joutuvat äh, noudattamaan normeja, mutta Euroopan unionin ulkopuolelta voidaan tuoda normen ulkopuolelta tuotantoa. Tämä on hyvin tuhoavaa meille. Kiitoksia. Edustaja Anjo, yksi minuutti, olkaa hyvä. We can split the fashionable... Voidaan tietystikin jakaa torjuntaiden vastustajata kahden leirin. Toiset ovat huolissaan ihmisten terveydestä. Valtava määrä tutkijoita on 30 vuoden ajan 30 vuoden ajan ihmiset ovat altistuneet torjunta-aineille kenties tuhat kertaa enemmän kuin tavalliset kansalaiset. Kun jotka käytiin 20 vuotta sitten hyllä. on pois markkinoilta varsin vuoksi. Näiden ihmisten olisi pitänyt kuolla jo kauan aikaa sitten, mikäli olisi uskonut vihreiden pelottelua ja loppaamista. Toinen puoli asiasta on se, että torjuntaiden liiallinen ja haitallinen käyttö tuhoaa luontoa ja vesistöjä. Niiden käyttö on kuitenkin mahdollistanut sen, että elintarvikekysyntä on pystytty tyydyttämään elintarviketuotannolla. Ilman torjuntaa tämä olisi onnistunut. Teollisuudessa ja tämä itse ala ei ole tässä nyt leventävän laaker, laakereillaan, vaan nyt on kehitetty uudenaikaisia kasvinjalostusmenetelmiä, jotta voidaan käyttää vähemmän torjunta-aineita. Vihreiden loppareiden vastaus tällaiseen tekniikkaan on kieltää tällainen. Ei tässä nyt voi sekä syödä kakkua että pitää sitä. Edustaja Deli, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur le président. Monsieur... Kiitos puhemies komission jäsen arvon kollegat Täysistunnossa usein puhutaan torjunta-aineista kiivastikin. Jotkut katsovat, että ympäristö ja maatalous ovat keskenään riski, ristiriidassa näin kansaistenkin silmissä. Heti to- toimikauteni alusta lähtien olen ollut ajattelemassa aina luontoa ja sen suojelua. Kun kyse kasvinsuojeluaineista, olen vakuuttunut siitä, että tieteellisen näytön täytyy olla kaikkien päätösten taustalla. Meidän täytyy olla myönteinen lähestymistapa maatalouden tekemiseen ekologisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi maatalouskäytänteet että täytyy yhä enemmän kunnioittaa luontoa. Tämä on äärimmäisen tarpeellista. Täytyy löytää uusia, uuden tyyppisiä ratkaisuja, mukata maataloutta. Olipa sitten kyse luonnon kasvilääkkeistä tai muista vaihtoehtoisista menetelmistä. Ja tässä valossa haluaisin vetoa, vedota kaikkiin, myöskin komissaarin, että maatalouspolitiikka ja ympäristöpolitiikka täytyy saada kulkemaan käsi kädessä YMP täytyy varmistaa sekä talouden että ympäristön suojelun liittyvä puoli toimissa. Maatalouden täytyy olla taloudellisesti kannattavaa kuitenkin, koska ei muuten maata kannata viljellä. No minuutto. Edustaja Kaaneva, kysymme noutteen. Herra komissio herra puhemies, tässä ei ole kysymys siitä, että oltaisiin maataloutta vastaan. Kysymys on siitä, että voimme todeta, että kasvinsuojelu eurooppalaiselle elintarvikkeiden tuotannolle ja rehujen tuotannolle on välttämätöntä. Kysymys on vain siitä, miten tuo toiminta tapahtuu. Ja tässä tehdään selväksi, että ainoa mahdollisuus ei ole se, että käytetään torjuntaa, että suuressa määrin. On muita mahdollisuuksia, on olemassa vaihtoehtoisia maatalouden menetelmiä, on olemassa fysikaalisia menetelmiä, on vähemmän vaarallisia torjunta-aineita. On hyvin paljon vaihtoehtoja jo tänään, ja tämä on nähty kuitenkin, että jäsenvaltiossa käytetään niitä vähän, ei valvota riittävästi. jos valvontaa tapahtuu, ja jos tapahtuu rikkomuksia, niin se ei johda kuitenkaan mihinkään seuraamuksiin. Tästä tässä on kysymys tänään. Kysymys on siitä, että jäätevaltiossa ei luoda paljon poikkeuksia, niin että edelleenkin voidaan käyttää torjuntaneita ja neonikotinoideja, jotka on jo kielletty, että niitä jossakin tietyissä hätätilanteissa käytetään. Me haluamme tuottaa elintarvikkeita Euroopalle, elintarvikkeita, jotka ovat turvallisia, jotka eivät vaurioita ympäristöä. Meidän pitää torjua myöskin lajien kuoleminen. Minusta tämä mietintö osoittaa monia mahdollisuuksia. Kysymys on uuden eurooppalaisen maatalouden puolesta toimista, joka merkitsee myös sitä, että meillä on yhteinen uusi maatalouspolitiikka, josta ei voida puhua erikseen tästä. Keito. Kiitoksia edustaja Scott Keito. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Uusi äh, kansainvälinen artikli hyönteisiä koskien toteaa, että 40 prosenttia hyönteislajeista on sukupuuton vaarassa ja 2,5 prosenttia niiden määrä vähenee vuosittain. Tämä on aivan selvästikin yhteydessä torjunta-aineiden liensilien käyttöön. Siksi mietintö koskien torjunta-aineiden kestävää käyttöä on tärkeämpi kuin koskaan. Tämän maailman tiedemiehet ovat meille tuoneet tiedoksi. Meidän täytyy nopeasti siirtyä näistä hyvin myrkyllisistä torjunta-aineista pois. Euroopan unionin jäsenmaiden pitäisi ryhtyä toimiin sen sijaan, että ne tekevät tyhjiä lupauksia, kuten viime vuosina on tapahtunut. Meidän täytyy vähentää torjunta-aineiden käyttöä, meidän täytyy kieltää kaikkein vaarallisimmat niistä välittömästi, meidän täytyy käyttää integroitua torjuntahallintoa ja paljon enemmän luomuviljelyä. Hyönteiset ovat välttämättömiä sille, että ekosysteemi toimii pölyttäjinä, ravintoaineiden kierrättäjinä ja niin edespäin. Ellemme ryhdy todellisiin toimiin muutamassa vuosikymmenessä hyönteiset kuolevat sukupuolittuun ja voimme olla aivan varmoja, että me seuraamme niitä hyvin nopeasti. Kiitoksia edustaja Ajuuso. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Meidän täytyy täyttää vuoden 2009 direktiivin tavoite, joka liittyvät nimenomaan kestävään torjuntaiden käyttöön. Meidän täytyy myöskin todeta, että kasvintorjunta-aineet ovat sellaisia, että ne eivät ole riskejä aiheuttavia elintarvikkeille, eivätkä ympäristölle. Joka tapauksessa meidän olla tietoisia siitä, että Euroopan unionissa meillä on tiukempi, tiukka lainsäädäntö, mitä tulee torjuntaiden käyttöön, että tiksi viljelijöille koskevat monet rajoit, jotka liittyvät erilaisten torjuntaiden käyttöön, ja tämä aiheuttaa heille huikomman he, aseta heidät heikompaan asempaan kuin kilpailijat kolmessa maista, jotka voivat käyttää aineita, jotka ovat täällä kiellettyjä, ja me tuomme elintarvikkeita, joita val- tuotetaan käyttää näitä aineita. Myöskin on kysymys sitten uusista aineista, jotka sairauksista ja vastaavista, jotka aiheuttavat varoja ja jotka ovat saaneet sellaisiin tilanteisiin, jotka on nähty aivan äskettäin. Minusta tämä mietintö on hyvä, mutta me emme kuitenkaan lähteä, meidän pitää lähteä liikkeelle siitä, että sitoudutaan siihen, että sanakaan kestävät on käyttö, mutta pitää kuitenkin unohtaa, se todellisuus, unohtaa sitä todellisuutta, joka valitsee maataloudessa. Er- Kiitoksia edustaja Dortman, yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Uskon, että olemme suhteeseen pitkälti samalla linjalla sen suhteen ja torjutaan täytyy kahta käyttää varovaisesti. Tämä pätee myöskin lääkkeisiin. Voisimme yhtä lailla keskustella siitä, kuinka lääkkeiden kanssa kannattaa toimia. Mutta usein on helpompaa osoittaa muita syyttävällä sormella. Tämä on merkittävä se, että että tarvitsemme paremman pääsyn, parempaan kasvinsuojeluun todetaan, että täytyy käyttää vähemmän, sellaisia, siihen liittyy vähemmän riskejä. Itse laatinut asiasta mietinnön ja ehdotuksia asiasta, kuinka tätä työtä voitaisiin nopeuttaa. Edistystapahtus on sen vähän tarsalleen tutkimusta ja tuotekehitystä myöskin julkisella puolella ja parempia käyttötekniikoita ja myöskin vastustuskykyisempiä kasveja. Viimeisenä haluaisin mainita seikan, että ei vielä ole mainittu. Viime vuosina on yhä enemmän tuotu tavaraa ulkomailta käsin. Esimerkiksi joitakin vieraslajeja on tullut ulkomailta käsin ja on valtavasti jouduttu käyttämään sitten torjutaan aineita näiden tuholaisten torjumiseksi tuolta muualta. Tässäkin olisi saatu säästöä aikaan, mikäli tällä ei olisi tapahtunut. Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Edustaja Caputo, Nikola, ole hyvä. Yksi minuutti. Kiitoksia mies. Se, että, Euroopan, että parlamentti hyväksyi meistä pääsylausuman on ollut hieno askel eteenpäin, kun olemme halunneet säädellä torjunta-aineita. Tarkoituksena on luopua sellaisten aineiden käytöstä, jotka uhkaavat ympäristöä, ihmisten tai eläinten terveyttä. Kuitenkin meidän pitäisi tässä myöskin oikealla tavalla kestävän kestävien torjuntainen direktiiviä toimeenpanna. Tämä auttaisi viljelijöitä vähentämään riippuvaisuutta näistä aineista ja toimimaan kestävämmällä tavalla ekologisesti maanviljelyssä. Kun tarkastelemme haavoittuvaisia ryhmiä, huomaamme, että tällä hetkellä meillä ei ole maaseutualueella väestön suojatoimia. Meillä on ollut minun, Andrewn ja Gutelandin järjestämän pyöräpöydän keskustelu, joka vetosi sen puolesta, että komissio välittömästi kieltäisi tiettyjen torjunta-aineiden käytön koulujen, koulujen, tarhojen, sairaaloiden ja muiden vastaavien paikkojen läheisyydessä. Kiitoksia. Tuo. Edustaja Marias, yksi minuutti, olkaa hyvä. No Kiitoksia puhemies. Keskustelun perusteella voidaan todeta, että kyse on valtavasta ongelmasta, kun puhutaan torjuntaiden käytöstä. Kyse on ihmisten terveydestä ja myöskin kasvien ja ympäristön hyvinvoinnista. Minulla olisi vielä eräs toinenkin kysymys, jonka haluaisin ottaa esiin. Täällä puhutaan usein torjunta-aineista EUn sisällä, mutta hyvin paljon torjunta-aineita käytetään esimerkiksi Turkissa, joka on lähellä minun maatani, ja siellä ei ole minkäänlaista valvontaa. Ja Turkissa käytetään sellaisia torjunta-aineita, jotka on Euroopassa kielletty. Sitten näitä tavaroita, jotka on tuotettu tällä tavalla, tuodaan Eurooppaan. Miten me voimme suojautua näiltä? Kuinka voimme kuluttaja suojata näiltä? tuotitavaran mukana tulevista, tulevilta torjunta Entä sitten alpallinen maito, josta on löytynyt kaikenlaista? Kuinka voidaan sitten estää tällaisen maidon päätyminen esimerkiksi Pohjois-Makedoniaan? Kuinka voidaan valvoa sitä, miten paljon torjunta-aineita on näissä tuontitavaroissa? Kiitos. Kiitos komission jäsen, arvon jäsen, että kestävä torjunta-aineiden käyttö on asia, jossa halutaan toimia sekä viljelijöiden että kansalaisten etujen mukaisesti. Vuoden 2009 direktiiviä täytyy uudelleen arvioida. Se on osoittanut sen, että jäsenvaltioita täytyy tehdä paljon enemmän olipa sitten kyse koulutuksesta, laitteiden käytöstä ja komissio on, on todennut, että jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmissa on aukkoja ja puutteita. Enemmän pitäisi investoida myöskin integroituun veden, su, vesien suojeluun. Tähän pitäisi satsata enemmän. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisemmänä, meidän täytyy todeta, että häytämän kannattaisi katsoa peiliin. Ei viljelijöille voida jatkuvasti asettaa lisää vaatimuksia. Nyt pitäisi saattaa siihen, kuinka vesien puhdistus hoidetaan sellaisella tavalla, että vesi on kunnollista ja maaperä suojellaan. Mikäli ympäristöä suojellaan, meidän täytyy varmistaa, että viljelijät tarvitsevat tässä tukea, koska viljelijät pyrkivät siihen, että tuotetaan terveistä ruokaa. Edustaja Ferreira. Kiitos puhemies Torjunta-aineiden kestämätön käyttötapa on syy ympäristövaurioitumiseen, terveyden, vahink- terveydenhoitoviin vahinkoihin ja tämä liittyy yhteisen maatalouspolitiikan malliin ja kauppapolitiikkaan, jota EU soveltaa hinnalla millä tahansa, pitää voida harjoittaa vientiä, harjoittaa massatuotantoa. Tämä on strategia ja tämä maatalousteollisuus on se, joka tässä pitää ohjaksia käsissään. Pienille viljelijöille, perheyrityksille tällä on katastrofaaliset seuraukset. Ei ole mahdollista toimia kestävällä tavalla ja yksittäiset jäsenvaltiot – eivät enää voi taata itsemääräämisoikeuttaan elintarvikekysymyksissä. torjunta käytetään kaikkialla. Totta kai on uusia tuotteita ja prosesseja, jotka ovat vähemmän riskejä aiheuttavia, jotka vaikuttavat vähemmän ympäristöön ja terveyteen, mutta siitä huolimatta on perustavanlaatuisesti muutettava tuotantotapaa ja politiikka, politiikkaa, joka on tämän tuntavan takana. Edustaja Epitideios. Merci, Madame la Présidente Ο ρόλος των φυτοφαρμάκων. puhemies. Kasvinsuojeluaineiden käyttö Euroopan unionin tuotannossa on ensiarvoisen tärkeää. Niitä käytetään, jotta voisimme välttää riskejä, joita esiintyy viljelyksessä, mutta eräät näistä torjunta-aineista päätyvät Ähm, pohjaveteen ja aiheuttavat ekologisia ongelmia. Ja tämän lisäksi meillä saattaa olla elintarvikkeissa torjunta-aineiden jäämiä ja tämä saattaa uhata ihmisen terveyttä. Erityisesti ihmiset, jotka ovat äh, asuvat lähellä viljelysalueita ovat vaarassa, mutta myöskin äh, muut. Me huomaamme myöskin, että rehuun jää torjunta-aineiden jäämiä ja tämä uhkaa eläinten terveyttä. Ja tietenkin äh, tietyillä torjunta-aineilla myöskin hormonihäiritseviä ominaisuuksia. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja yhdessä varmistaa se, että järkevällä tavalla puutumme torjunta-aineiden käyttöön. Meidän täytyy vähentää näiden aineiden käyttöä. Meidän täytyy pyrkiä välttämään kemiallisten aineiden käyttöä. Meidän täytyy tietenkin suojella kuluttajia. Mikrofoni katkaisi. Edustaja Faria. Eh, eh, Kiitos, herra komission jäsen. Yli 7 miljardin ihmisen suurinen maailmanväestö ja sen ruokkiminen asettaa suuria haasteita maataloudelle, joka on reagoinut hyvin tehokkaasti. Me haluamme tietysti estää sen, että lajien muotoisuus vähenisi, kun käytettäisiin enemmän torjuntaan näitä, ja se on tietysti myös vaarallista ihmisten terveydelle, mutta emme kuitenkaan halua mitään geneettisesti muutettuja organismeja, joiden kautta syntyy sellaisia kasveja, jotka eh, kestävät eh, tuholaisten eh, hyökkäykset. Mutta mitä me haluamme tehdä? Ei jää kovinkaan paljon aineita enää markkinoille, joita voidaan käyttää. Ja se myöskin niin, että hyväksyntämenettelyt ovat kovin kauan kestäviä. Ja Euroopassa direktiivin myötä on syntynyt tilanne, jossa toimintaedellytykset ovat erilaiset eri osissa Eurooppaa. Viljelijät valitsevat tietysti kaikkein kannattavimmat vaihtoehdot ja toimivat lyhyellä tähtäyksellä, mitä ei voida sinänsä pitää pahana. Edustaja Grappin. Paljon kiitoksia puhemies. Komission jäsen, luonnollisesti tämä keskustelu koskettaa arkaa aihetta ja meidän pitäisi olla rationaalisia tässä asiassa. Tietenkin me kaikki haluamme suojella ihmisten terveyttä, mutta samaan aikaan meidän täytyy kuvitella, mitä tapahtuu, jos maanviljely muuttuu mahdottomaksi Euroopan unionissa. Ja luonnollisesti Euroopan unionissa on myöskin ongelmia markkinoillemme ulkopuolelta tulevien tuotteiden tarkistamisessa, jotka saattavat uhata ihmisten terveyttä. On tietenkin hyvin tärkeää, että jäsenmaat ryhtyvät toimimaan, mutta hyvä komission jäsen, olemmeko me harmonisoineet näitä toimia? Meidän täytyy harmonisoida valvonta näiden toimien osalta. Muuten te saatte aikaan vain tuotteita, jotka kiertelevät jäsenmaissa. On aivan turhaa, että jokin jäsenmaa tekee tarkastuksia, jos kaikki eivät näin toimi. Meidän pitää tehdä toksikologisia tarkistuksia ja meidän täytyy investoida tutkimukseen ja kehitykseen niin, että tuotteet, joita käytämme, ovat turvallisia ihmisten terveydelle. Edustaja Shoirova. Kiitoksia puhemies. Arvon kollegat, komission jäsen, haluaisin selittää hieman omaa kantaani. Minä tuen kyllä sitä, että kansalaisten terveyttä suojellaan, mutta yhtä lailla – meidän täytyy muistaa maataloustuottajia ja maanviljelijöitä, jotka tarvitsevat torjunta-aineita. Torjunta-aineen käyttöön. käyttö pitäisi voida vähentää joitakin torjunta täytyisi voida kieltää, mikäli ne sisältävät syöpää aineita. Tämä on ihan järkevää. Tämä osoittaa myöskin EPSAn elintarvikeviranomaisen tutkimus. 96 prosenttisesti on pidetty kiinni raja-arvoista ja joistakin tuotteista ei ole ollenkaan jäämiä. Tällainen painostus vaarallisten torjunta-aineiden käytön rajoittamiseksi on ihan aiheellista. Lisäksi pitäisi rajoittaa elintarviketuontia, mikäli niitä on tuotettu torjunta-aineilla. Madame Zoana. Edustaja Zona domnule comisar doamnă președintă utilizarea Puhemies. on suuri merkitys maataloudessa Euroopassa kasvinsuojelulla ja tautien on merkitystä, mutta samana kuitenkin torjunta-aineet ovat hyvin koska ne voivat päätyä maaperään ja tarkoittaa myöskin pohjaveteen. Ja riski riski on hyvin suuri, joka liittyy tähän, että varnetaan myöskin sellaisien lajien olemassaolo, joihin, joita vastaan periaatteessa näitä tunnutaan ei käyttää. Sitä paitsi on tehtävä jotakin neonikotinoidien käytön estämiseksi, kuitenkin saman aikaan ottava huomioon jokaisen yksittäisen maan erityispiirteet. Se, mikä pätee Saksassa, ei välttämättä päde kaikissa muissa maissa. Meidän täytyy edelleenkin käyttää torjunta-aineita sellaisella tasolla, joka taloudellisesti ja ekologisesti on kestävä. Ja samaan aikaan pitää myöskin vähentää riskit, jotka aiheutuvat ihmisten ja eläinten terveydelle, ja pitää myöskin etsiä vaihtoehtoja, jotka eivät olisi kemiallisia. Monsieur Bogovic. Edustaja Bukovic. E, veseli me da se v Evropskem parlamentu veliko... Kiitoksia puhemies. On hienoa, että Euroopan parlamentissa keskustellaan torjunta-aineiden käytöstä useinkin. Meillä on erityiskertomus, erityismietintö, joka laittiin valiokunnassa ja tänään käsittelemme tätä mietintää, valiokunta mietintää. Torjunta-aineita pitäisi voida käyttää niin vähän kuin mahdollista, varsinkin niitä, jotka ovat vaarallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Siksi meidän täytyy saada kokonaisvaltaista integroitua maanviljelyä, uutta tekniikkaa, kun on kyse torjuntaiden levittämisestä esimerkiksi. Ja täytyy tukea myöskin niitä, jotka todetaan, että joutuvat käyttämään. Maanteellista tullaan vielä jonkin aikaa ainakin käyttämään torjunta-aineita. Siitä syystä tarvitsemme täsmäviljelyä. Sellaista pitäisi edistää. Pitäisi edistää myöskin sellaisen teknologian kehittämistä, joka mahdollistaa sen, että to- haitalliset torjunta-aineet voidaan identifioida, määritellä ja poistaa käytöstä. Ja yhä enemmän pitäisi olla luomuviljelyä. Monsieur revenons vers vous pour... Euh, Nyt äh, komission jäsen Andriukaitis, äh, käännymme meilleen puolemme, puolenne. Te voitte tehdä yhteen vedon, olkaa hyvä. Okay, sorry, sorry, thank you. Madam President, once again, honorable members, I listen to you very carefully. Paljon kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Kuuntelen teitä hyvin äh, tarkkaan ja kiittäisin tästä järkevästä lähestymistavasta. Luonnollisesti me kaikki tiedämme, että meidän täytyy kasvattaa ponnistuksiamme torjunta-aineiden kestävän käytön alalla ja tämän direktiivin parantamisessa. Haluaisin kuitenkin vastata tiettyihin asioihin hiukan tarkemmin. Edustaja Florence, äh, te tiedustelitte koulutuksesta. Erityisesti nyt äh, meillä on uusia viljelystekniikkoja ja meidän pitäisi rohkaista jäsenmaita kiinnittämään koulutukseen enemmän huomiota. Koulutukseen tilanteissa, jossa viljelijät käyttävät uusia tekniikoita ja torjunta-aineita. Ja tietenkin poikkeukset. Poikkeuksien pitäisi olla poikkeuksia eikä sääntö. Luonnollisesti komissio tarkastelee tilannetta hyvin, hyvin tarkkaan. Me olemme nyt luoneet vahvoja toimia, joiden myötä voimme pyytää jäsenmaita perustelemaan sen, mitä ne tekevät ja kuinka säätelyä voidaan harjoittaa. Meillä on myöskin pysyviä sopimuksia tiettyjen jäsenmaiden kanssa poikkeuksien alalla, mutta luonnollisesti poikkeuksia pitäisi olla enempää. Meidän pitäisi vahvistaa toimintaamme. Meidän pitäisi myöskin turvastua mahdollisuuteen tukea vähemmän vaarallisia torjunta-aineita. Tiedätte, että parannuksia on tapahtunut säännöissä. Tämä tekee mahdolliseksi vaihtoehtoisten aineiden käytön. Eikä meidän pitäisi lähettää sellaista viestiä ihmisille, että luomuviljelyssä ei käytä mitään kemikaaleja. Ei tämä ole totta. Tiedämme hyvin, että kuparisulfaattia käytetään? Tämä on hyvin vaikea kysymys. Kuparisulfaatti on syöpää aiheuttava aine. Tämä on suuri vaara ja meidän pitäisi puuttua siihen. Tiedämme erittäin hyvin, että erityyppiset viljelijät käyttävät erilaisia menettelyjä, mukaan lukien erilaisia kemikaaleja. Meidän ei pitäisi luoda vastakkain asettelua perinteisen ja luomuviljelyn välille. Olkaa niin hyvät ja kertokaa totuus ihmisille. Mehän tiedämme, mikä tilanne on. Me tiedämme, kuinka erityyppiset viljelijät käyttävät erilaisia välineitä. Ja aivan oikein täällä parlamentin jäsen mainitsi ohjauksen. Tämä koskee myöskin määräenemmistöpäätöksiä ja komiteatasoa. Jäsenmaat eivät pysty äänestämään tämän puolesta. Nyt onkin Euroopan parlamentin ja neuvoston rooli tässä niin kutsutussa ensimmäisessä käsittelyssä komitologiasääntöjen mukaan toimia. Me olemme ehdottaneet avoimuutta riskinhallintaan ja haluamme muuttaa komitologiasääntöjä niin, että saisimme julkaistua tiedot siitä, kuinka kukin on äänestänyt neuvostossa, mutta kaksi vuotta alun jälkeen mitään edistystä ei ole tapahtunut. Jälleen kerran haluaisin vedota teihin, että kiinnitätte asian huomiota. On hienoa, että eilen saatoimme yleisen elintarviketrilogin päätökseen ja kiittäisin edustaja Ajusua. Hän teki erittäin vaikeaa työtä. Nyt meillä on enemmän avoimuutta torjunta-aineiden käytön arvioinnissa. Tämä on suuri saavutus. Ja luonnollisesti toin teille esiin, minkälainen torjunta aineiden äh, kattava järjestelmä Euroopassa on, sekä komission kehotuksen käyttää aineita kestävällä tavalla. Täällä jäsen mainitsi itsemurhat Ranskassa. Minä olen keskustellut äh, viranomaisten kanssa Ranskassa ja heidän pitäisi hyvin tarkkaan arvioida tämä tilanne. Tämä on hyvin monimutkainen ongelma. Ja täällä eräät viittasivat torjunta-aineisiin myrkkyynä. Olen pahoillani. Välillä lääketieteessä käytetään myrkyllisiä aineita, jotka hoitavat ihmisiä. Käyttäkää nyt oikeita täsmällisiä ilmaisuja, älkääkä luoko mitään huhuja näistä torjunta-aineista. Komissio on ollut järjestelmän, joka koskee kasvintorjunta-aineiden hyväksyntää. Ja jos te haluatte niiden, jos te haluatte direktiivin kestävästä käytöstä äh, arvioinnin 2020, se voidaan tehdä, jotta näemme vastaanko se äh, tarkoitustaan. Vetoaisin sen puolesta, että meillä olisi kunnianhimoinen äh, aikataulu jäsenmaiden kanssa, kansallinen toimintasuunnitelma, ja niiden pitäisi rohkaista siihen, että vähennämme torjunta-aineiden käyttöä ihmisten ja ympäristön vuoksi. Tämä aihe on erittäin tärkeä ja minä odotan sen hyväksyntää parlamentissa. Haluaisin jälleen kerran Gytti Jutilandia kiittää ja varjoesittelijöitä erittäin hienosta yhteistyöstä ja hyvin kattavasta mietinnöstä. Otamme tarkkaan ylös nämä suositukset ja pyrimme tarkastelemaan sitä, kuinka saisimme eurooppalaisen maanviljelyn kestävämmäksi niin, että voimme samalla suojella kansalaisia, kuluttajia, ympäristöä ja kestävää viljelyä. Kiitoksia. Merci, monsieur. Kiitoksia. Seuraavaksi annan edustaja Dallille puheenvuoron. Olkaa hyvä. grazie chair, grazie commissario, grazie. Kiitos puhemies kiitos komissiosille. Me olemme kuulleet hyviä argumentteja, mutta tämä keskustelu on kuitenkin hyvin äh, ristiriitainen, koska torjunta-aineilla on hyvin tärkeä merkitys Euroopan maataloustuotannossa, nimittäin tätä kautta voidaan pitää kasvit terveinä pitemmän aikaa, ja se myös estää näiden kasvien ja hedelmien äh, tuhoutumisen erilaisten sairauksien ja hyönteisten vaikutuksesta. Kuitenkaan, jos sanotaan, että ei käytä kestävästi, se tulee johtamaan biologisen monimuotoisuuden menettämiseen, se saastuttaa maaperää ja vesiä, jopa pohjavettä. Ja näistä syistä me olemme huolissamme siitä, että torjunta-aineet voivat myöskin johtaa vakaviin riskeihin ihmisten terveydelle, nimittäin ne saattavat päätyä meidän ravintoketjuumme. Siksi on noussut erinäisiä huolenaiheita, jotka liittyvät nimenomaan siihen, mitä tapahtuu, kun ihmiset altistuvat portugaanille, koska sillä saattaa olla myöskin hormonitoimintaa häiritseviä tekijöitä, vaikutuksia Parlamentti katsoo, miten tätä direktiiviä toteaa, koska riippuvuus torjunta-aineista on jotakin, mikä ei ole yhteensopivaa kestävän maatalouden kanssa. Ja me uskomme, että Euroopan unionin tulisi pyrkiä etenemään kohti kestävämpää maataloutta. Sen tulisi edistää ehkäisevää toimintaa ja myöskin käyttää aineita, jotka eivät ole kemiallisia torjunnassa ja käyttää sellaisia tuotteita, jotka ovat vähäriskisiä ja lopuksi vielä sanon sen mietintö, jota tänään käsitelmme lähettää edistyksellisen ja konkreettisen viestin. Se voidaan koota yhteen muutamana asiana. Ensinnäkin jäsenvaltioiden tulisi parem, parantaa sitä, miten he panevat toimeen omia suunnitelmiaan. Ja niiden tulisi edistää muiden vaihtoehtojen käyttöä kuin kemiallisten. Ja tulisi myöskin edistää sellaisien polttoaineiden käyttöä, jotka aiheuttavat vähän riskejä. Ja torjunta-aineiden käyttö julkisissa paikoissa, kuten puistoissa – tulisi lopettaa ja niin, että miksi raskaalevat naiset eivät altistu sille. Ja myöskin tietojen keruu torjunta-aineiden käytöstä ja niistä jäävät jää, jäävistä jäämistä ympäristöön on jotakin, mitä pitäisi parantaa. Tarvitaan myöskin parempia toimenpiteitä, joilla voidaan edistää luonnonmukaista maanviljelyä. Siksi rohkaisemme kaikkia poliittisia ryhmiä äänestyksessä tänään toimimaan niin, että annamme voimakkaan viestin tässä asiassa. Merci. Comme vous l'avez dit, le vote aura... Paljon kiitoksia, kuten mainitsitte. Äänestys tapahtuu tänään. Keskustelu päättyy tähän. Nyt siirrymme eteenpäin. Seuraavaan mietintöön esityslistalla Ivo Biletin mietintö koskien rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpanoa. Ja edustaja Bilet, heti kun olette valmis, saatte puheenvuoron. Presidente, en, uh, Kiitos puhemies. Hyvää huomenta kaikille kollegoille ja komission jäsenille. Uskottavamme sanoa, että tämä on yksi osa-alue, jolla Eurooppa voi osoittaa lisäarvoa. Ennen muuta tällainen alue on terveydenhuolto. Varsinkin ihmiset, jotka asuvat raja-alueilla, varsinkin heille on usein halvempaa ja helpompaa mennä etsimään terveydenhuoltopalveluita rajan toiselle puolelle, mikäli suoraan rajan toisella puolella on esimerkiksi sairaala. Ja varsinkin kun kyse henkilöstä, jolla on krooninen sairaus tai kahdenen sairaus, he voivat mennä hakemaan apua toisesta jäsenvaltioista, mikäli heillä on erityisiä hoitotarpeita. Hyvät kollegat, komission jäsen. Liian usein kuitenkin on ikäviä esteitä, kun pyrkii saamaan hoitoa ja ulkomailta käsin. Hallinnollinen, hallinnollinen taakka saattaa olla tiellä, eikä ole selvää, missä on halvinta huokeinta saada ja mitä kustannuksia joutuu itse maksamaan. Vuonna 2019 olisi korkea aika nyt poistaa tämmöiset turhat esteet potilaiden tieltä. Etäistä voidaan sietää. Rajatyötä terholta koskeva direktiivi, josta nyt keskustellaan, on peräisin vuotta 2011. Se on kahdeksan vuoden ikäinen. Se on tietystikin askel oikeaan suuntaan, mutta täytäntöön panossa on vielä parantamisen varaa. Tässä mietinnössä, joka nyt on laadittu takaa arviointikertomuksessa, mainitaan lukuisia konkreettisia esimerkkejä sen osalta, kuinka komission palvelut ovat hyvin analysoineet tilannetta ja komissio on havainnut alueita, joilla voitaisiin parantaa tilannetta. Ensinnäkin potilaille annettava tieto. Suurin osa potilaista ei oikeastaan tiedä, mitä oikeuksia potilailla on. He eivät tiedä, mistä tietoa edes saa. Jokaisessa maassa pitäisi ainakin olla yksi kansallinen infopiste potilaan oikeuksia varten. Tällainen yhden luukun järjestelmä pitäisi luoda potilaille, joka kautta potilaat voivat saada kaiken tarvittavan tiedon, jotka tai sairausvakuutukseen, takaisin maksuun heidän ja muihin oikeuksiin ja niin poispäin Potilaan pitäisi olla oikeus myöskin saada selkeää tietoa selkeässä muodossa räätyyttävästä terveydenhoidosta ja siitä, minkälaisia hallinnollisia esteitä saattaa tulla eteen. Hallinnollinen puoli täytyy hoitaa paljon paremmin. Nyt vetoisin siihen, että komissio muuttaisi tätä direktiiviä joka vuosi tarkastisi tilannetta ja pitäisi läheistä yhteyttä tämän sen osalta sekä kansallisviranomaisia että Euroopan parlamentin toinen seikka. mikä on kyse henkilöstöllä on kroonisia sairauksia tai harvinaisia sairauksia, he voivat usein saada parempaa, täsmäisempää hoitoa ulkomailta. Eurooppalainen äh, viiteverkosto ERNS, sitä pitäisi parantaa ja pitäisi varmistaa se, että kaikki jäsenvaltiot toimivat yhteistyössä saadaan saman verkostoon niin, että terveydenhoitolaitokset, jotka ovat erikoistuneet tiettyjen sairauksien hoitoon, paremmin tekevät yhteistyötä keskimään, niin että potilaat sitten voivat mennä hakemaan harvaisiin apua tietystä paikasta. Ja terveydenhoidon digitalisointi on aivan erinomainen väline kansa, tavallisen kansalaisen potilaan kannalta. Sen toteuttamista pitäisi edistää komissio viime viikolla teki ehdotuksen, joka liittyy digitaalisen verkoston tässä terveydenhoidossa. Tämä on aivan loistava aloite. Sitä me tulemme täysin. Toivottavasti mahdollisimman nopeasti se saadaan käyttöön. Vielä viimeinen seikka. Mediana ohjelmassa meillä on aivan erinomainen vasta alussaan oleva, alkuvaiheessaan oleva terveydenhoitoalan ohjelma. Toivon mukaan Tämä helpottaa myöskin kansalaisten tavallisten potilaiden tilannetta, kun ne pyrkivät samalla hoitaa toisesta maasta. Paljon. Kiitoksia edustaja Grafin yksi minuutti. calitate de raportor pe aviz la... Kiitos. Esittelen äh, tämän varaistan tämän mietinnön osalta. Tuen tätä hyvin tärkeää mietintöä, hyvin tärkeää nähdä, miten jäsenvaltio